sosiaalinen, äh, suullinen kysymys, eli mikä on sosiaalialan AAA-luokitus? Ja puheenvuoron saa kysymyksen esittäjä Händel. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Präsident. Kiitoksia, puhemies. Sosiaalinen tilanne Euroopassa kaipaa nyt kiireellisesti AAA-luokitusta. Tämän myöskin komissiolle nyt valjennut. Mutta meillä on kuitenkin edelleen paljon työttömyyttä Euroopassa, vaikka se onkin hiukan laskussa, mutta kyse on vain virallisista luvuista. Liikaa nuoria on työttömänä, eikä ainoastaan niin sanotussa kriisivaltioissa, vaan olemme nyt tilanteessa, että Euroopassa köyhyys on lisääntynyt. Yksi neljännes eurooppalaisista elää OECDn köyhyysrajan ylä- tai alapuolella. Ja kun uusia työpaikkoja syntyy, niin ne ovat usein epävarmoja työpaikkoja ja ihmiset ovat sitten köyhiä työssäkäyviä. Ja komissio on nyt käsittänyt tämän ja tehnyt aloitteen sosiaalialan AA-luokituksesta. Ja lokakuussa 2014 Juncker puhui tästä kunnianhimoisesta hankkeesta. Ja myöskin viiden toimielimen johtajan kertomuksessa Euroopan talous- ja rahaliitosta keskityttiin työllisyyteen ja sosiaalisiin kysymyksiin. Ja viime vuonna sitten mietittiin sosiaalian AAA-luokitusta eurooppalaisen määritelmään Eli sosiaalipolitiikkaa täytyy hyödyntää täysimääräisesti ja sosiaali- ja työllisyyspoliittisia välineitä täytyy käyttää, jotta päästään yhteisiin työllisyystavoitteisiin Eurooppa 2020 strategiassa. Nämä kaikki ovat sanoja. Ja myönnän myöskin komissiolle, että tästä nyt ei varmaan tarvitse keskustella. Eli kun kysytään, käsitellään näitä sosiaalikysymyksiä, niin ei ole mitään yksinkertaisia tai yleisluontoisia ratkaisuja. Mutta nyt komissio ei ole vielä esittänyt mitään konkreettisia tai jäsenneltyjä tietoja liittyen AAA-luokituksesta sosiaalialalla. No nyt sitten komissio on antanut tiedonannon, mutta, mutta komission jäsen Täisen myöskään näistä tänäisistä tiedoista ei kovin paljon kyllä tule viisaammaksi. Siellä on yleisiä lausuntoja, joita kaikki voivat tukea, mutta siellä ei ole mitään selkeitä ehdotuksia siitä, mitä tehdään. Ensinnäkin, miten komissio määrittelee tämän sosiaalialan AAA-luokituksen? Ja sitten konkreettisia tietoja näistä konsepteista ja tavoitteista. Ja millaisia uusia menettelyitä ja indikaattoreita on ja mitattavia edistysaskeleita ohjausjakson sisä- ja ulkopuolella. Ja miten näitä välineitä sitten käytetään. Ja mikä on sitten yksityiskohtainen aikataulu, joka liittyy tähän AAA-luokitukseen. Ja miten voidaan lähentää korkeatasoisia standardeja Eli nämä ovat kysymyksiä, jotka minulle tulivat mieleen, mutta minulla on kyllä paljon muitakin kysymyksiä valiokunnassani. Eli millaisia uudistuksia ja lakeja komissio sitten edistää kansallisella Euroopan tasolla, jotta meillä on enemmän vaatimu- yhteisiin vaatimuksiin perustuvaa lähentymistä. Ja miten tämä sitten varmistetaan ja viimeksi, millä tavalla komissio haluaa saada aikaan tämän luokituksen koko EUlle, eikä ainoastaan talous- ja rahaliitolle. Haluammeko ydin-Euroopan ja reuna-Euroopan, kahden tason Euroopan sosiaalikysymyksissä? Eli nämä ovat kysymyksiä, joita täytyy käsitellä. Ja lopuksi vielä haluaisin tehdä selväksi, että mielestäni sosiaalitilanne on nyt avainkysymys, joka on aivan ratkaiseva kysymys, kun ajatellaan yhteistä solidaarista Eurooppaa. Ja meillä nyt ei ole aikaa ensi maaliskuuhun, meillä ei ole aikaa odottaa edes valkoista kirjaa, vaan nyt meidän täytyy kiireellisesti edetä kohti vahvempaa sosiaalista Eurooppaa. Kiitos. Mulțumim, doamna comisar Thyssen. Kiitoksia ja sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Mr. President, Kiitos puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet alusta alkaen. Tämän komission avaintavoitteena on luoda sosiaalan AA-tason EU, ja meillä oli perillistäkään, että tämä on sitoumus ja tavoite, että vahvistamme unionin taloudellisesti, ja että se kulkee käsi kädessä sen kanssa, että parannetaan ihmisten elinoloja. Tämä on sosiaalisen mallin ytimessä ja tärkeä osa sosiaalimarkkinatalouttamme. Minusta sosiaalinen AA-luokitus vaatii reilua ja tasapainoista kasvua, joka johtaa siihen, että luodaan laadukkaita työpaikkoja sekä suojelua ja turvaa kaikille koko syklin aikana. Komissio on laittanut tämän reilun ja oikeudenmukaisen toimintamme ytimeen ja vakuuttunut siitä, että ainoastaan varmistamalla se, että sosiaaliset näkökulmat on paremmin integroitu kaikkiin EU-politiikka-aloihin. Tulemme saavuttamaan vain tällä tavalla sosiaalialan A-luokituksen komissio on ryhtynyt konkreettisiin toimenpiteisiin, jotta varmistettaisiin, että EU ansaitsee tämän luokituksen. Talousohjausjaksossa olemme syvintäneet analyysejä ja vahvistaneet työmarkkinaosapuolten, työmarkkinaosapuolten rooleja. Olemme tehneet sosiaalisia mark- vaikutusten arviointeja samaan aikaan, kun me neuvotelleet uudesta Kreikka-ohjelmasta olemme laatineet suosituksia jäsenvaltioille, jotka ovat siihen, että otetaan uudelleen käyttöön pitkän aikavälin, tai että siis pitkäkausitiettämät saadaan paremmin työmarkkinoille. Tämä ohjelma hyväksyttiin helmikuussa. Parlamentin neuvostolle hyväksy, ehdottimme nuorisotakuu rahoituksen lisäämistä ja noin miljardi euroa ennakkorahoitusta tämä on sallinut, että nuorisotakuu hankkeet ovat lähteneet kunnolla käyntiin. Sitten myös tämä esteettömyys kysymykset otettu huomioon. Kuudenneksi olemme juuri perustaneet eurooppalaisen foorumin, joka on pimeä työtä vastaan. Sillä voidaan torjua pimeää työtä koko EU:ssa. Se auttaa parantamaan työoloja EU:ssa. Seitsemänneksi uusi EURES-asetus helpottaa sitä, että työntekijät voivat etsiä töitä myös helpommin muista jäsenmaista, ja se tulee helpomman työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Kahdeksanneksi olemme juuri hyväksyneet tänään ehdotuksen sille, että tarkastellaan uudelleen tätä työntekijöiden lähettämistä koskevaa direktiiviä, josta juuri keskustelimme, ja sitten työtä on vielä tulossa vuonna 2016 aiomme parantaa sekä äitien että isien mahdollisuuksia integroitua työmarkkinoille. Ja lisäksi tarjoamme kattavaa arviointia vuoden 2000 työsuojeludirektiiviä ja ehdotus karsinogeneistä tulee ennen joulukuuta. On tarkoitus nämä konkreettiset ehdotukset samaan aikaan tänään on otettu konsultaatiota ensimmäisistä konkreettisista toimista sosiaalista oikeuksista. Euroopassa Juncker ilmoitti tästä aloitteesta viime syyskuussa puheessaan Unionin tilasta. Aiomme ottaa sidosryhmien kannat paremmin huomioon muissa kansalliset parlamentit totta kai. Euroopan parlamentti on tässä myös mukana ja pyydän teitä kaikkia osallistumaan tähän keskusteluun ja tarjoamaan parlamentin kannan Työmarkkinaosapuolet kansallisella tasolla, EU-tasolla kutsutaan myös mukaan ja kansallisyhteiskuntaa pyritään osallistumaan tähän keskusteluun. Sitten sosiaalisiin oikeuksiin epäsosiaalinen malli on sen suhteen menestys. EU on nyt suurin talousmahti maailmassa ja suurin osa sen kansalaisista nauttii hyvin korkeista elinoloista. Eurooppalaiset arvot ovat materialisoituneet ajan myötä useat sosiaaliset oikeudet ovat toteutuneet, jotka ovat kansallisissa eurooppalaisissa laissa sekä perusoikeudet. Kuitenkin meidän pitää tarkastella sitä, että onko Euroopan sosiaalinen malli edelleen tarkoituksenmukainen, kohtaamme pitkän aikavälin haasteita, ja tässä on myös kriisin vaikutuksia havaittavissa. Nyt on aika katsoa tilannetta uudestaan. Union. Meidän EUmme ja meidän jäsenvaltiomme sosiaalipolitiikka, onko se edelleen ajan tasalla? Onko se tämän 2000-luvun mukaista? Nämä ovat niitä kysymyksiä ja tämä on ennen kaikkea tärkeää euroalueella, sillä me tiedämme, että lähentyminen myös sosiaali- ja työllisyyspolitiikassa on keskeistä, jotta taloudesta tulee sietokykyisempi ja jotta talous- ja rahaliitto on vakaampi. Ja siksi sosiaalioikeuksien pilari on ensisijaisesti euroalueen jäsenvaltioiden käytettävissä, mutta tietysti toisetkin jäsenvaltiot ovat tervetulleita mukaan, jos ne niin toivovat. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, olen vakuuttunut siitä, että tämä kaksitahoinen lähestymistapa on oikea, jotta pääsemme sosiaalialan kolmenaan luokitukseen. Meidän pitää ottaa huomioon kansalaisten huolenaiheet ja saada oikeita vaikutuksia aikaiseksi paikan päällä. Olemme tätä varten toimia aloittaneetkin. Ja nyt meidän on yhteisesti mietittävä, miten haluaisimme sosiaalijärjestelmämme kehittyvän nyt 2000-luvulla, jotta se tekee työtä kansalaisten puolesta ja vauraiden työllisyyden ja mahdollisuuksien puolesta kaikille. Odotan innolla tätä keskusteluamme ja mielelläni jatkan tulevaisuudessa tätä keskustelua teidän kanssa. Kiitos. Minuutti 30 sekuntia. Edustaja Kaasa, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies hyvä komission jäsen. Tämä aloite on tervetullut. Se voi olla panos kansalaisten hyvinvoinnin eteen. Uskon, että tämä käsite voi todellakin olla jotain, mitä voimme käsitellä. Perussopimuksen mukaan Euroopan unionilla on jo oikeus täydentää ja auttaa jäsenmaita, mitä tulee terveydenhuolto, sosiaalipalveluihin, sosiaaliturvaan ja sosiaaliseen suojaan. Kuitenkin, jotta voisimme tässä toimessa onnistua, meidän täytyy tehdä työ läheisessä yhteistyössä jäsenmaiden ja niiden alueiden kanssa. Meidän täytyy tarkastella jäsenmaita ja niiden tavoitteita yhdessä. On tärkeää, että Euroopan unionin kohesiopolitiikka takaa mukaan ottavan lähennyttävän kasvun ja sosiaalisen lähentymisen jäsenmaiden välillä. Olen sitä mieltä, että tällaiset sosiaaliset äh, ehdot täytyy ottaa mukaan. Emme voi enää toistaa menneisyyden virheitä. Ne ovat johtaneet siihen kriisiin, jonka olemme juuri kokeneet. Ja tämä on saattanut äh, kansalaiset vaaraan. Meidän ensimmäinen velvollisuutemme on suojella kansalaisia ja siksi olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että meillä pitäisi olla sosiaalisia indikaattoreita, jotka asetetaan Euroopan unionin sosiaaliagendan keskiöön. Meidän pitää käyttää näitä indikaattoreita mekanismina, jotta voisimme ryhtyä oikeisiin, oikeanlaisiin ja oikea-aikaisiin toimiin. Kiitoksia. Kiitos. Puolitoista minuuttia seuraavaksi Steinruck komission puheenjohtajan Junckerin alkupuheenvuoron ja teidän puheenvuoronne Rovatausen jälkeen meillä oli suuria odotuksia, mutta aivan liian vähän on tapahtunut. Hieman lisää sosiaalista ulottuvuutta ohjausjaksoon, viiden puheenjohtajan toimet ja tiedonanto, joka koski pitkäaikaistyöttömyyttä. No nyt puolentoista vuoden jälkeen on lähdetty aloitteisiin, mutta aika vähän konkretiaa kuitenkin on siinä, että päästäisiin sosiaalialan aluokituksen luokitukseen ja siihen, mitä ihmiset odottavat, niin että kaikki sosiaaliset ulottuvuudet yhdistetään yhteen pilariin ei auta työntekijöitä tai antajia eikä myöskään näistä sosiaalista polkumyyntiä. Meidän täytyy kitkeä työttömyyttä, epävakaita työoloja, estää sosiaalista syrjäytymistä. Me tarvitsemme sellaiset vähimmäistulot, jotka todella takaavat sen, että ihmiset tulevat toimeen. Ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu pitää ottaa entistä paremmin huomioon. Samoin Child Guarantee, lapsi takuu on toinen asia. Tarvitaan toimia, joilla päästään sosiaalialan kolmen an luokitukseen. Esimerkiksi sama palkka samasta työstä kuuluu näihin. Meidän on todella taisteltava sosiaalijärjestelmien uudistamisen puolesta. Kiitos. Seuraavaksi Gerike, minuutti. Kiitos puhemies. Pankkialalla kolmena on luokitus vastaa hyvää luottoluokitusta, joka tulee luottoluokituslaitoksilta. Olen hyvä olen tyytyväinen siihen, että komission puheenjohtaja Juncker haluaa tämän äh, luokituksen myös sosiaalialalla. Tämä antaisi markkinoille sosiaalisen ulottuvuuden. Saksassa meillä on sosiaalinen markkinatalous. Tämä oli ensiksi vain käsite, mutta nyt se on konsepti koko EUlle. Nyt kuitenkin sanoja pitää seurata teot, sillä muuten tämä kaikki on vain sanahelinää. On hienoa, jos me tämän Euroopan parlamentissa, täällä Euroopan parlamentissa voisimme nyt puhua tästä vakavasti. Miltä tällainen sosiaalialan kolmen luokitus voisi näyttää? Mihin asioihin on puututtava? Missä EU on muututtava? Olen avoin tälle keskustelulle ja toivon siltä, että kansalaiset otettaisiin enemmän mukaan. Ja Saksan perhepuolueen nimissä haluaisin, että, että vanhemmat otettaisiin enemmän huomioon työllisy- työllisyyselämässä, työelämässä. Kiitos. Kiitos, Serois Calve Chambon. Kaksi minuuttia. Mm, eh, gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Kiitos, puhemies. Kiitoksia kovasti komission jäsenelle vielä kerran ja hyvää yötä, kun on jo tässä yö käsillä. Komissio, kun se käyttää termejä, sen täytyy olla hyvin selvillä siitä, kuinka vakavista aiheista tässä on kyse. Oli välttämätöntä, että komissio todella määrittelisi tarkkaan sen, mitä sosiaalialan kolmen luokituksella tarkoitetaan. Ja mielestäni teimme hyvin asettaessamme teidät nyt selkäseinää vasten tässä asiassa. Tämä symboloi nyt sitä, että luodaan sosiaalista Eurooppaa, joka voi perust- pelastaa EUn. Eikä voi olla niin, että tästä kolmen A-luokituksesta tulee monitasoinen, monen luokan epätasapainoinen järjestelmä. Tätä tulee välttää, mutta olisi hyvä, että todella painotettaisiin sitä, että kuljettaisiin kohti sosiaalisempaa Eurooppaa. Tätä ei saa unohtaa tai erottaa työllisyyspolitiikasta. Sosiaaliasiat ovat äärimmäisen tärkeitä, kun pyritään täystyöllisyyteen. Ja köyhyydestä puhuminen, köyhyyden kitkeminen, ne ovat tärkeitä. Ja muistakaa Erasmus Plus ja opiskelijat. Emme saa myöskään sortua liialliseen protektionismiin. Mitä komissio aikoo tehdä saadakseen aikaan parempaa ja sosiaalisempaa Eurooppaa? Pidetäänkö kiinni tasa-arvoisesta kohtelusta ja vapaasta liikkuvuudesta. Kiitos seuraavaksi Zimmer. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Vaikka Saksassa ja muutamissa muissa jäsenvaltioissa viime vuosina on nähty myönteistä talouskehitystä köyhyysasteessa, mikään ei ole muuttunut. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että ei ole suoraa yhteyttä talouskehityksen ja työllistettyjen sosiaalitilanteen välillä. Ja siksi haluaisinkin sanoa, että meidän päätehtävämme olisi se, että 100, nämä 123 miljoonaa eurooppalaista, jotka virallisesti asu, ovat köyhyysrajan alapuolella, heitä pitää auttaa. Meidän pitää laajentaa tätä käsitettä. Me tarvitsemme konkreettisia kriteerejä, konkreettisia käsin kosketeltavia laadullisia kriteerejä köyhyyden torjumiseen. Ei siitä ole hyötyä, jos me vain luomme työpaikkoja, jos emme samalla puhu sitä, että meillä täytyy olla vähimmäispalkoja, ja vähimmäistulo, joka torjuu köyhyyttä. Me tarvitsemme eläkeitä, joka myös torjuu köyhyyttä. Me puhutaan aina joustavuuden ja turvan välisestä jo, ö, yhteydestä. Se ei auta mitään, jos joustoturva sitten on esimerkiksi Saksassa lisännyt epävarmoja työ suhteita ja on edistänyt köyhyyttä. Siksi pyydän, älkää puhutko vähimmäisoikeuksista, vaan perusoikeuksista. Sanokaa selvästi, että jokaisella ihmisellä EU:ssa on samat perusoikeudet, sosiaaliturva ja e, elämä ilman köyhyyttä ovat tällaisia oikeuksia. Kiitos. En mielelläni katkaise teiltä mikkiä, mutta meillä on täällä puheaikarajoituksia, joten pyytäisin noudattamaan niitä. Nyt puolitoista minuuttia, Rova Lambert. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen. Minun täytyy myöntää, että kun aloimme kuulla sosiaalialan AAA-luokituksesta eräät äh, toivoivat jotakin hiukan inspiroivampaa sosiaalisen Euroopan eteen. Toivon, että me tulemme tässä ammentamaan myöskin siitä työstä, jota olemme tehneet äh, menneisyydessä PKT-kysymysten ympärillä, sillä ne koskettavat tiettyjä asioita, joihin tässä viitattiin, liittyen siihen, kuinka tarkastelemme sosiaaliarvioita. Sosiaalinen Eurooppa on ollut hyvin paljon viime vuosina hyökkäyksen alla ja parlamentti on hyvin selvästi tuonut sen esiin, kuten te itsekin muistatte. Me muistamme, että jos leikataan liikaa, tullaan tappaneeksi kasvi, jota pyritään kasvattaa maan sosiaalipiraliin liittyen. Toivon, että hyvin paljon vastauksia tähän kuulemiskierrokseen saatte. Ei vähiten niiltä, jotka ovat kokeneet köyhyyttä. Toivon, että tässä keskitytään siihen, kuinka me puutumme kasvaan eriarvoisuuteen, sillä tämä tapahtuu työmarkkinoilla, jotka muuttuvat ontoiksi, työmahdollisuuksia ei enää löydy ja meillä on erittäin paljon haasteita edessämme. Toivon, että kaikki jäsenmaat sitoutuisivat rakentavasti työhön, mutta olen britti, joten en voi ottaa sitä annettuna. Me tarkastelemme mielestämme tässä tilannetta, jossa kyseessä on toimeenpano, kysymys, ja jos tarkastelemme tulevaisuutta, tämä koskee koko Eurooppaa. Kyseessä on se, että laatudirektiivi, hoitopalveludirektiivi, nämä kysymykset laajennettaisiin edemmäs. Tässä on Tästä mielestäni kysymys. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Agea. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Olen pahoillani, mutta ei tämä nyt oikein onnistu. Olin vakuuttunut siitä, että Olin vakuuttunut, että Junckerin puheet eivät konkretisoituisi. No te puhutte sosiaalialan kolmenan luokituksesta, aivan kun kyseessä olisi jokin etiketti, jota Eurooppa tarvitsee. Eurooppa on nälissään voimat ovat vähissä, monet ovat todella köyhiä. Miljoonat kansalaiset ovat, elävät äärimmäisessä köyhyydessä. Ei täällä voi puhua mistään sosiaalialan kolmen, kolmen an luokituksesta, vaan todella konkreettisista ongelmista ja ratkaisuista. Näitä heikossa olevat ihmiset tarvitsevat. Tiedättekö, mikä on viimeinen ehdotus, jota komissio on tehnyt pyytäessään Italiaa korjaamaan, samoin, samoin Suomea, Belgia, Romania ja Espanja muuttamaan talousarvioitaan? Tämä liittyy säästöpolitiikkaan, joita on tehty. Tällaisia uudistuksia meiltä pyydetään mukauttamista, sopeutumista edelleen Nämä eivät ole niitä kenejä, jotka todella takaavat sen, että miljoonat kansalaisemme jotka näkevät nälkää, todella voisivat selvitä. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia, herra Martin. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, hyvä rouva Zimmer sosiaalipilarin nostaminen samalle tasolle kuin talouspilarin, siitä on tullut Junckerin ähm, motto, jotta voitaisiin tehdä Euroopasta hankkeesta hyväksyttävämpi kansalaisille, jotka ovat yhä skeptisempiä. Mutta tässä keskitetään sosiaali, äh, äh, sosiaalivaltio kahdelle pilarille. Yritetään yhteisiä tavoitteita määritellä, jotta voidaan äh, tämä lähentyminen taata. Yritetään siis saada EU-ohjausjaksoon lisättyä tällainen sosiaalinen ulottuvuus ja näin yritetään pakottaa äh, jäsenvaltioille vielä lisää uudistuksia. Tämä kuitenkin johtaa kahden nopeuden Euroopan kehittymiseen. Tällä olisi negatiivisia vaikutuksia työmarkkinoihin. Työnormit ovat jäsenvaltioissa hyvin erilaisia. Tässä kontekstissa ei pidä myöskään unohtaa, että budjettirajoitukset ovat tiukkoja jo vuodesta 2007 lähtien ja se on johtanut köyhyyteen. Kiitos. Seuraavaksi Sarjano Poulos. Kiitoksia puhemies. Kolmen aan sosiaalialan luokitus. Pankkejahan määritellään kolmella aalla, mutta sosiaalialalla kolme aata vastaavat eh, tiettyjä kriteerejä joita me olemme määritelleet. Meillä on eurooppalaiseksi ohjausjaksoksi kutsuttu teurastamo, joustavat työpaikat, jousto, kaikki nämä asiat palvelevat teollisuutta, eivätkä luo mitään sosiaalista oikeudenmukaisuutta Euroopan unionissa. Te olette kuulleet monia vastauksia komissiolta, Kreikan kommunistiselle puolueelle. Mitään kunnioitusta ei ole ollut yhteiskuntasopimusneuvotteluja ei kunnioiteta lainkaan, se on selvää, eikä myöskään sosiaalirahastoja oteta huomioon. Työläiset eivät nauti enää työsuojasta lainkaan. Esimerkiksi Kreikassa kolmannen yhteisymmärryspöytäkirjan myötä meillä on tilanne, jossa Euroopan unioni vaikuttaa olemaan jonkinlainen sosiaalista oikeutta saneleva virasto, mutta eihän tämä ole lainkaan totta. Jälleen kerran palkkoja ja eläkkeitä lasketaan, bonukset kumotaan ja kaikkia työntekijöiden oikeuksia loukataan ja kierretään. Euroopan unionin jäsenet ja jäsenmaat vetoavat sen puolesta, että pakolaisia käytettäisiin jonkinlaisena halpana työvoimana. Tätähän on mahdotonta hyväksyä. Me tarvitsemme siitä, että pääsemme eroon tällaisesta kapitalistisesta pääoman leimaamasta järjestelmästä. Kiitoksia. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Vuonna 2014, kun komission puheenjohtaja täällä parlamentissa lanseerasi tämän hienon käsitteen ja hänen tahtonsa luoda Eurooppa, jolla on sosiaalialan kolmen A luokitus. Tuo, oli, tuo toi valtavaa toivoa täällä parlamentissa, mutta myös eurooppalaisille kansalaisille. Ja tämä etenemissuunnitelma, jonka juuri mainitsitte, nyt osoittaa meille, miten teette joka päivä töitä tämän tavoitteen eteen. Luvut ovat lievästi parantuneet, mutta työttömiä on edelleen 9 prosenttia keskimäärin Euroopassa enemmän kuin USAssa. Esimerkiksi nuorisotyöttömyys on 20 prosentin luokkaa, joka on todella huolestuttava luku ja se on korkeampaa vielä monissa maissa ja 25 prosenttia on vaarassa joutua köyhyyteen. Sosiaalinen Eurooppa tietysti riippuu myös työmarkkinoille pääsystä. Ja tässä ensimmäinen väline olisi eurooppalainen sosiaalirahasto ja nuorisotakuu. Me toivomme, että yhdessä tämän ohjelman kanssa, jonka te kuvailitte, voisimme pitää yllä ja kehittää näitä välineitä. Meidän pitää saada liikkeelle jäsenvaltiot, sillä niiltä me tarvitsemme ponnisteluita, jotta todella voimme taistella sosiaalisen Euroopan puolesta yhdessä. Sosiaalinen Eurooppa, siinä on kyse siitä, että kaikilla on työtä ja kaikkien sosiaalisia oikeuksia suojellaan. Kiitos. Kiitos seuraavaksi Ulskuk, puolitoista minuuttia. Eh, eh. Kiitos. Kiitos hyvä komission jäsen ja kiitos komissiolle tästä aloitteesta. Tämä tietysti vaatii meiltä kaikilta paljon, jos haluamme saada aikaan tällaisen sosiaalialan kolmenaan luokituksen EUlle. Täytyy muistaa, että meillä on maahanmuuttokriisi, korkea työttömyys tietyissä paikoissa, mielipiteen vapauteen puututaan ja niin edelleen ja saman aikaan työmarkkinaosapuolia ei oteta mukaan toimintaan tarvittavalla tavalla, jotta näihin ongelmiin voidaan pureutua. Ilman työmarkkinaosapuolia ongelmat eivät ratkea, pelkkä politiikka ei tähän riitä. Viimevuotiset kokemukset selvästi osoittavat tämän. On tutkimus, joka osoittaa selvästi sen, mitä kriisimaissa, joita troika on hallinnut, on tapahtunut. Ne ovat joutuneet luopumaan tietyistä käytännöistä. Ne ovat muita maita heikommassa asemassa edelleen ja työmarkkinaosapuolet eivät enää voi toimia entiseen, entiseen tapaan. Tarvitaan eri osapuolia, jotta pääsemme eteenpäin. Kiitos Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Nyt on kulunut jo aika pitkä aika siitä, kun komission puheenjohtaja Juncker mainitsi meille ensimmäisen kerran tämän sosiaalialan kolmenan luokituksen. Tämä vaikutti aluksi erittäin hyvältä ajatukselta, mutta meille monille ei oikein ollut selvää, miten tässä toimittaisiin, ja siksi on merkittävä ja tärkeää, että meillä käsitteet ja määritelmät ovat hyvin selvillä. Euroopan kansalaiset ovat joutuneet tekemään monenlaisia uhrauksia talouskriisin aikana. Ja jotta saadaan kasvua ja elpymistä, meidän täytyy todella auttaa ihmisiä, joihin kriisi on vaikunut kaikki, kaikkein eniten. Pitää pyrkiä parempaan reiluuteen työmarkkinoilla sosiaalikysymyksissä. Jos näin on, tämä asia on tervetullut. Nyt todella täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota sosiaalisiin kysymyksiin, mutta jotta sosiaalialan kolmena luokitukseen päästäisiin, tarvitaan tietynlaisia indikaattoreita, joilla arvioidaan saatu, aikaansaatua edistystä mutta olemme edelleen pitkällä 2020 strategian tavoitteista. Kiitän Täisseniä hänen selvennyksistään ja toivon todella, että aloite onnistuu. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Rova Jongerius. Kiitoksia puhemies. Minulla on kolme kysymystä. Mikä on yhteisten työmarkkinoiden tilanne, jos tarvitaan kolme työpaikkaa laskut maksaakseen. Ja mikä onkaan tilanne Espanjassa, kun sieltä ei löydy työtä lainkaan? Ja mikä on näiden 95 euron kuukausipalkkojen tilanne, joita tietyissä tekstilit teollisuuden tehtaissa maksetaan. Meidän täytyy vastata tällaisiin kysymyksiin. Meidän täytyy sosiaalisen Euroopan eteen valvoa sitä, että työmarkkinoilla olemme toiveidemme tasoilla ja että työmarkkinat olisivat mukaan ottavat ja että ne voisivat tarjota töitä sitä haluaville. Eiväthän kaikki ihmiset ole 21-vuotiaita tai täysin toimintakykyisiä. Meidän täytyy puhua syrjimättömyydestä, köyhyyden vastaisesta taistelusta. Meidän täytyy vahvistaa ammattiliittoja ja meidän täytyy toteuttaa ammat... yhteiskuntasopimuksia. Hyvä komission jäsen, älkää nyt vain puhu, kun toimikaa nopeasti. Kiitoksia. Kiitos seuraavaksi edustaja Sogar. Kiitos. Olen aivan samaa mieltä komission kunnan himmoista, jotta talous- ja finanssipoliittisia toimia voitaisiin täydentää sosiaalipoliittisilla toimilla. Siteraan komission sen Taisen ja taloudellinen kehitys ja sosiaalipolitiikka ovat toisiaan vahvistavia ja tiivisti yhteydessä toisen, kun määritellään sosiaalinen kolmen a luokitusta. Minäkin olen samaa mieltä taloudellisesti vahvasta Euroopasta, jossa on tasapainoinen kasvu, joka parantaa ihmisten elämää ja tarjoaa työpaikkoja. Mutta olen myös sitä mieltä, että kun äh, tavoittelemme tätä tavoitetta, meidän pitäisi taata, että kun otamme uudet, uutta lainsäädäntöä käyttöön, meidän pitäisi ottaa huomioon eri jäsenvaltioiden erilainen tilanne. Pitäisi va- puolustaa noita vapauksia, joita sisämarkkina tarjoaa, ja pitäisi myös puolustaa eurooppalaista kilpailukykyä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Pirinski. Thank you, uh, Madam President. Kiitoksia, puhemies. Arvon komission ja sen kollegat, uskokseni on syytä muistaa, mitä Juncker-komission toimikäyden alussa lokakuussa 2014 todella sanoi. Siteeraan. Haluan, että Eurooppa sitoutuu siihen, että se saa aikaan sosiaalialan kolmenan luokituksen, aivan kuten se sillä on taloudellisessa mielessä. Ja kysyn teiltä, Rova Taisen, uskotteko te todella, että komissio on samalla tavoin sitoutunut sosiaalikysymyksiin kuin makrotaloudellisiin ja rahoituskysymyksiin? Viime kesäkuun puheessanne Luxemburgissa, kun teiltä kysyttiin, onko sosiaaliselle Euroopalle nyt tulossa uusi alku, niin sanoitte pontevasti kyllä. No valitettavasti minusta tuntuu siltä, että, että vastaus on pikemminkin epämääräinen ei. Siitä yksinkertaisesta syystä, että komission vetovoima talouspoliittisessa ohjausjaksossa on säästö, säästöpolitiikka. Pyritään niin kutsuttuihin, kutsuttuun rakenteelliseen ja talousarvion tasapainoon ja näin sosiaaliset seuraukset ovat jääneet täysin lapsipuolen asemaan. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Roland puolitoista minuuttia rouva komission jäsen kun komission puheenjohtaja kertoi kunnianhimoisesta tavoitteestaan luoda sosiaalinen aaa luokitus euroopan unionille hän lähetti selvän viestin meidän pitää kiinnittää yhtä paljon huomiota sosiaalikysymyksiin kuin taloudellisiin kysymyksiin. tämä oli nimenomaisesti sosiaalisen markkinatalouden perusperiaate. kolmen an sosiaaliluokitus on tahtotilan ilmaisu, mutta nyt meidän täytyy antaa selkeitä merkkejä siitä, kuinka etenemme, mitkä ovat indikaattorit, joita me käytämme, millä politiikkaa me käytämme, että pääsemme eteenpäin. Kuinka komissio voisi järkevästi nojata jo olemassa oleviin välineisiin. Tässä ajattelen erityisesti vision kaltaisia sosiaaliindikaattoreita, kolmen Aan sosiaaliluokitus vaatii sitä, että toimitaan tehokkaasti, mutta tämä ei riitä. Esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden kysymyksessä on aivan välttämätöntä, että meillä on tehokas tarkastustoiminta, jotta voimme valvoa tilannetta, mutta myöskin neuvoa ja tiedottaa toimijoita. Tämä on erittäin tärkeää. Erittäin tärkeää Euroopan unionin luotettavuuden uskottavuuden vuoksi, mutta myöskin erittäin tärkeää, että voisimme saattaa kansalaiset tukemaan eurooppalaista hankettamme. Kiitoksia komission jäsen. Kiitos seuraavaksi minuutti edustaja Gentilelle. La politica. Politiikan pitää tarjota järkeviä vastauksia yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin. Naiset, lapset, vanhukset, työttömät kaipaavat vastauksia. Köyhyys, vähentää kasvun mahdollisuuksia ja komission pitää antaa näitä vastauksia nyt nopeasti. Parempia vastauksia kuin se, mitä nyt kansalaiset saavat, jota he pitävät ärsyttävänä propagandana. Kaikkein heikoimmassa asemassa oleville pitää antaa vastauksia näin pystytään vastaamaan myös tunteisiin. Meillä on uusia köyhiä, jotka nyt koputtelevat ovellemme. Meidän täytyy antaa heille demokraattinen rauhan ja sivilisaation vastaus. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Sander. Merci, madame. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Vuonna 2014 Puheenjohtaja Juncker sanoi haluavansa Euroopalle sosiaalialan kolmenaan luokituksen. Tämä julistus aloitti keskustelun ja nyt vähän yli vuosi tämän jälkeen monet jakavat sen idean, että on välttämätöntä antaa EUlle myös sosiaalinen, sosiaaliset kasvot. Kysymys kuitenkin kuuluu, Miten voimme tämän saavuttaa? Minä osaltani olen sitä mieltä, että parasta sosiaalista suojelua on se, että, että on työpaikka, ihmisarvoinen työpaikka, josta saa hyvän palkan. Tämä johtaa kahteen seikkaan, nimittäin siihen, että kansalaisille pitää antaa kaikki välineet päästä työmarkkinoille. Pitää antaa siis pätevyyttä, esimerkiksi kielitaitoa tai mahdollisuuksia liikkua kansalaisille ja kaikille pitää antaa samat mahdollisuudet ilman polkumyyntiä ja syrjintää. Ja lisäksi yrityksille teollisuudessa, käsityössä ja esimerkiksi maanviljelyalalla pitää antaa mahdollisuus olla kilpailukykyisiä ja pitää poistaa sellaisia esteitä, jotka estävät innovointia ja investointia. Tämän sosiaalinen kolmen an luokituksen pitää antaa EUlle nyt uutta pontta kriisin jälkeen, jos, jossa kansalaiset ovat joutuneet epävarmaan tilanteeseen. Sosiaalista lähentymistä on se, että työntekijät ja yritykset voivat elää hyvin yhdessä. Kiitos seuraavaksi Balas. Kiitoksia ruokomission jäsen. Tarvitsemme indikaattoreita, tarvitsemme talouden alalla ja sosiaalialalla, jotta voisimme arvioida edistystä. Mutta haluaisin jakaa kantani kanssanne. Kun meillä on vapaat markkinat, työn voiman vapaa liikkuvuus, eli meillä ole samaan aikaan sosiaalista lähentymistä, me uhkaamme sisämarkkinoiden toimintaa. Nyt tämä tilanne on vakavampi kuin koskaan aikaisemmin. Meillä ei ole mitään sosiaalisen lähentymisen menetelmää. Euroopan unioni joutuu itse uhatuksi näin ollen, sillä erilaiset nationalistiset eurofobiset äänet saavat enemmän kaikupohjaa kuin ennen. Me tarvitsemme menettelytavan tätä varten. Teidän pitää heti tehdä ehdotuksia, ehdotuksia, vaikka ne olisivat vain neuvoston vähemmistön tukemia. Ei tämä mitään haittaa. Parlamentti voi teitä tukea ja tehdä työtä kanssanne. Ja meidän täytyy, kuten sanoin, aloittaa prioriteeteista. Eli me pääse eteenpäin 28 kesken aluksi. Meillä on euroalue ja euroalue voi edetä aluksi, ellei me kaikki yhdessä pääse heti eteenpäin hyvä. Komission sen Tyson, kolmen A-luokitus ei saa olla vain mikään kaunis sana, sen pitää olla menettelytapa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Toms. Kiitos. On hyvä, että työllisyys ja sosiaaliasiat ovat merkittävästi esillä. Pidän hyvänä myös sosiaalialan kolmen A luokitusta – ja olen yhtä mieltä tavoitteista, joita meillä on. Työllisyyden edistäminen, koulutuksen lisääminen, pitkäaikaistyöllisyyden vähentäminen ja sosiaaliturvajärjestelmien parempi koordinointi. On tärkeää tukea myös aloitetta, joka koskee sosiaalisten oikeuksien pilaria Eurooppa on aina ollut sosiaalisten oikeuksien turvaamisen malli ja on tärkeää säilyttää tämä johtoasema. Mutta jotta tämä onnistuu, meidän on tehtävä eh, ja parannettava järjestelmää ja on tehostettava järjestelmää entisestään. Uskon, että eurooppalainen sosiaalinen pilari voi edistää asiaa. Toki avoimia kysymyksiä on vielä paljon ja täytyy pohtia, miten sosiaalialan kolmen an luokitus toimii. Siksi on hyvä, että esitimme suullisen kysymyksen komissiolle ja komission jäsen, me todella odotamme teiltä vastauksia. Kiitos seuraavaksi edustajat Sanonato. Kiitoksia puhemies. Tämä keskustelu on tärkeää, jotta voidaan katsoa ja estää se, että kaikessa keskityttäisiin vain talouskysymyksiin. Sisämarkkinoita ei voida edistää ilman sosiaalista ja poliittista ulottuvuutta. Meidän on tehtävä yhteistyötä, jotta voimme saada aikaan sitovia sosiaalisia indikaattoreita niin, että myös työmarkkinaosapuolet tukevat niitä ja voimme vahvistaa sosiaalista vuoropuhelua. Täytyy vahvistaa perusoikeuksia, vähentää polkumyyntiä. Nämä oikeudet menevät taloudellisten oikeuksien edelle. Ja kaikille työntekijöille pitää taata samat oikeudet, elivätpä he missä tahansa EU-ssa. Siksi pitää ottaa käyttöön eurooppalainen vähimmäispalkka palkkajärjestelmä, joka määritellään yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta voidaan välttyä eriarvoiselta kohtelulta. Komission tulisi mahdollisimman pian katsoa digitaalisten sisämarkkinoiden seurauksia ja vaikutuksia työllisyyskysymyksiin. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Présidente. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä Marin Taisen, hyvät kollegat. Vuonna 2014 Juncker tässä parlamentissa vaati sosiaalialan AAA-luokitusta ja tämä aloitti dynamiikan Euroopassa ja tällä alalla Euroopan pitää näyttää esimerkkiä. Sosiaalisen Euroopan ei pidä jäädä utopiaksi jos emme voikaan kaikille jäsenvaltioille saada identtistä työlainsäädäntöä aikaiseksi, niin sit, silti meidän pitäisi olla yhteisiä standardeja ja lähentymistä. Ja lähentyminen olisi hyvä väline pol- sosiaalista polkumyyntiä vastaan. Tiedän, että hyvä komission jäsen, te olette tarttuneet muun muassa äh, työntekijän lähettämistä koskevaan direktiivin ponnella. Jotta voimme lähestyä sosiaalista Eurooppaa, meidän pitää muuttaa EU-ohjausjakson luonnetta ja meidän pitää ottaa huomioon Jacques Delorsin visio. Nimittäin työntekijöiden suojelu ei ole, ne nämä ei, tämä ei ole mikään mitään pelkkää sanahelinää, Samalla meidän pitää antaa yritykselle mahdollisuus olla tehokkaita. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Kutieres Prieto. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Puolitoista vuotta sitten Juncker puhui täällä ja otti käyttöön tämän sosiaalialan kolmenan luokituksen. Ja haluaisin muistuttaa sitä, miksi hän näin teki. Hän halusi muuttaa dynamiikkaa, halusi muuttaa Barroson politiikkaa, jossa liiaksi harjoitettiin säästöpolitiikkaa. Sosiaalialan AAA-luokitus otettiin käyttöön, että voitaisiin sanoa, että siirrytään uuteen aikaan ja että kansalaiset ovat jälleen politiikan keskiössä. Mutta edelleen tämä kolmenan luokitus on vain tyhjä kuori. Nyt pyydän oikeastaan kolme asiaa. Ensinnäkin eurooppalaista vähimmäispalkkasääntöä, jota työtä tekevien köyhyydestä päästään eroon. Sitten solidarisuus työttömiä kohtaan ja kolmanneksi toimet, joilla voidaan vähentää sosiaalista syrjäytymistä. Nämä asiat ovat välttämättömiä, jotta sosiaalialan kolmannen luokitus voi toteutua ja voidaan taas päästä takaisin sosiaalimalliin, jota miljoonat eurooppalaiset meiltä odottavat. For one and a half minutes. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Soitrova. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla selvitystänne liittyen sosiaalialan kolmen an luokitukseen ja käsittääkseni tämän pitäisi olla merkki korkeista sosiaalistandardeista, joista pääsemme nauttimaan Euroopan unionissa käyttäen olemassa olevia politiikkoja, jotka mainitsitte. Haluaisin alleviivata sitä hyötyä, jonka voisimme saada aikaan työ- ja perheelämän tasapainottamisella. Uskon, että nuoret perheet ovat kaikkein eniten tämän päivän yhteiskunnassa kärsiviä henkilöitä. He joutuvat investoimaan lapsiinsa ja lapsethan ovat Euroopan unionin tulevaisuus. Haluaisin kiinnittää, kuinka voimme tukea näitä nuoria vanhempia. Ja niille kollegoille, jotka vetoavat työntekijöiden suojelun kasvattamisen puolesta lähetettyjen työntekijöiden osalta haluaisin muistuttaa teille, että me tarvitsemme työnantajia ja kilpailukykyisiä työpaikkoja, yrityksiä. Tämä vaatii hyvin joustavaa, avointa lainsäädäntöympäristöä. Siksi haluaisin mainita, että jos haluatte lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä uudelleen arvioida, se täytyy tehdä sellaisella tavalla, joka ei loukkaa kilpailukykyä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Simon. Kiitos puhemies. Komission tiedonanto sosiaalisesta pilarista kuvai, sitä kuivalt, kuvaltiin alun perin suuntaa antavaksi asiakirjaksi, mutta se ei päde 9.28. jäsenvaltiosta. Tämä on mielestäni outoa, tärkeitä pääperiaatteita, mutta, tämä, mutta ne eivät päde satoihin miljooniin kansalaisiin. Täytyy sanoa, komission jäsen on hyvä, että, että te ette kirjoittaneet kymmentä käskyä, sillä silloin sanottaisiin, että älä tapa, mutta yhdistyneessä kuningaskunnassa se on aivan, oikea, aivan mahdollista, ö, tai että älä himoitse lähimmäisesi puolisoa, mutta Puolassa se on aivan ok. Jos on kyse näin tärkeästä periaatteesta, niin niiden pitäisi päteä kaikkiin vai onko tämä nyt vain tällaista peliä, jolla yritetään pitää sosiaalisesti tyytyväisinä silloin, kun mikä ei todella muutu. Jos näin on, niin meidän ne pitäisi hukata aikaamme tällä. Jos tässä on kyse todellisesta tavoitteesta, niin asiakirjassa pitäisi kyllä mainita laadukkaat työpaikat. West Midlandin alueella on 80 000 henkilöä, joilla on nollatuntisopimus. Jos eh, te todella olette tosissaan, niin teidän pitäisi tästäkin ongelmasta puhua. Kiitos. Seuraavaksi Van den Commissaris, als een van de jongste parlementsleden Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Minä olen nuori eurooppalainen edustaja ja EPP-ryhmän koordinaattori ja siksi haluaisinkin puhua nyt nuorten roolista Euroopan unionissa. Nuorilla tilanne työmarkkinoilla on toisenlainen kuin muilla ikäluokilla. Ja ottaen huomioon talous- ja finanssikriisin, me olemme perineet hyvin vaikean tilanteen, joka uhkaa hyvinvointiamme. On hyvin tärkeää, että minun sukupolveni pystyy lähettämään selkeän viestin siitä, että Euroopan unionia ei aja vain talous, vaan että meillä on myöskin sosiaaliydin, joka on tärkeää. Meidän täytyy saada motivoitua nuoria ja Tämä täytyy saada tehtyä, vaikka tilanne on hyvin vaikea. Yksi viidestä nuoresta on työttömänä, mikä on skandaali. Nuorisoaloite on tehnyt mahdolliseksi komissiolle käynnistää liikkeen ja tiettyä menestystä on saatu aikaan, mutta yksi pääskynen ei kesää tee. Esimerkiksi pätevyysagenda ansaitsisi hyvin tarkkaa tarkastelua ja myöskin liikkuvuus on jotakin, mitä meidän pitäisi todellakin tarkastella läheltä. Kaikilla kansalaisilla Euroopan unionissa täytyy olla samat oikeudet. Hyvät kollegat, me emme saa olla uhrattu sukupolvi. Meidän täytyy korostaa sosiaaliulottuvuutta. Tämä on meidän kaikkien vastuuta täällä tänään. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi menettely ilman puhujaluettelua. Seitsemän puheenvuoropyyntöä. Kaikki saavat puheenvuoron. Ja tasan minuutti jokaiselle. Seuraavaksi edustaja Danuta. Hyvät naiset ja herrat, on hienoa, että voimme keskustella sosiaalialan kolmena luokituksesta. Oli tärkeää kuulla komission jäseneltä, mitä tällä tarkoitetaan ja mitä tavoitteita ja mekanismeja tähän tarvitaan, minkälaisia lainsäädäntömuutoksia. Suunnitelma on erittäin kunnianhimoinen, mutta ilman vastauksia näihin kysymyksiin emme pysty täytäntöönpanemaan suunnitelmaa kunnianhimoisesti ja vastuullisesti. Tämä vaikuttaa kansalaistemme elämän laatuun ja me tarvitsemme todella oikeanlaisen vastauksen toimielimiltä. Meidän pitää kaikin keinoin pyrkiä mahdollisimman laajaan jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikkojen johdonmukaisuuteen. Tätä kautta voidaan esimerkiksi parantaa työmarkkinoiden tehokkuutta. Jäsenvaltioissa on muutettava politiikkoja ja tiedämme, mitkä haasteet ovat. Ja tarvitsemme uusia elementtejä työmarkkinapolitiikkoihin. Kiitos. Seuraavaksi Ward, minuutti. You Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos, puhemies. Kannustaisin komissiota katsomaan kahta mietintöä, jotka tulevat tämän parlamentin käsittelyyn, jotka ovat molemmat keskeisiä. Köyhyyden torjuntatavoitteiden saavuttaminen on niistä toinen ja köyhyys naisten näkökulmasta on tämä toinen. Me tarvitsemme vankkoja ponnisteluja köyhyyden torjumiseksi. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että EU-ohjausjaksoon otetaan sosiaalinen ulottuvuus ja siihen myös sukupuolinäkökohta. Ja tämän sanon tämän tietoisesti naisten päivänä. Naisten riski kärsiä köyhyydestä ja sosiaalista syrjäytymisestä on suhteellisesti suurempi. EUlla on mahdollisuus luoda sosiaalisesti oikeudenmukainen Eurooppa, mutta meidän pitää, jos haluamme tästä tehdä todellisuutta, meidän pitää torjua sosiaalista epätasa-arvoa. Kiitos seuraavaksi Marias. Kiitoksia rouva puhemies. Puheenjohtaja Junckerin sosiaalan kolmen aan luokitus on epäonnistunut. Meillä on valtavaa työttömyyttä, valtavaa köyhyyttä ympäri Euroopan. Nuorisotyöttömyys on valloillaan 25 prosenttia työttömyyttä pelkästään Kreikassa. Jos me todellakin haluamme todellista sosiaalipolitiikkaa, me tarvitsemme ainakin kolme asiaa. Meillä täytyy olla minimipalkka, minimi eurooppalainen palkka ja minimitaso eurooppalaisille työttömyyskorvauksille. Muuten emme voi päästä eteenpäin sillä tiellä, jonne haluamme. Mitä sitten tulee yhdistyneen sen kuningaskuntaan, sen Euroopan unionissa pysyminen on kysymys, joka repii Euroopan unionin sosiaalista kudosta hajalle. Britit ja kaikki Euroopan unionissa töitä tekevät yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset, minkälaisia oikeuksia heille jää, jos Yhdistynyt kuningaskunta lähtee Euroopan unionista pois. Näitä ihmisiä tullaan syrjimään tulevaisuudessa, josta jatkamme tällä tavoin. Kiitoksia. Kiitos, Sarot González Pinas. Kiitos, puhemies. Hyvät kollegat, tämä vaikuttaa nyt siltä, että Juncker tässä tarjoaa meille jotakin muuta, mitä hän esittää. Tässä edelleen pidetään kiinni säästöpolitiikasta ja pelkäämme, että rahapolitiikan kehitys johtaa siihen, että sosiaaliset normit menevät vain alaspäin tai että toimitaan tehottomasti, niin kuin nuorisotakuukysymyksessä on. Ehkäpä sosiaalialan kolmannen luokituksessa tehtiin virhe. Komissio ajatteli pääomakysymyksiä pikemminkin kuin sitä, mitä hyötyä tästä voi olla kansalaisille. Jos emme pysty samaan aikaan työpaikkoja, johon liittyy oikeuksia, voimme joutua tilanteeseen, jossa hyvinvointivaltiomme voi, jää, voi joutua riskialttiiksi. Kiitos. Seuraavaksi Hetman. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowne koleżanki i koledzy. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Lokakuussa 2014 kuuntelin tyytyväisenä Junckerin julistusta siitä, että Euroopassa pitäisi ottaa käyttöön sosiaalialan AA-luokitus. Toivoisin Euroopalle talouskasvua, joka kuitenkin voi, voi toteutua vain, jos otamme huomioon kansalaisten työllisyystilanteen, mutta tämän luokituksen pitäisi olla muutakin kuin vain yleinen idea. Me tarvitsemme konkreettisen suunnitelman, miten saamme tämän sosiaalialan luokituksen aikaiseksi. Meidän pitää ensinnäkin miettiä kattavia ja helposti mitattavia indikaattoreita, joilla voidaan valvoa eh, äh, kehitystä. Toivottavasti komissio pian esittää tällaisia ehdotuksia. Ja lisäksi näiden toimien pitää alusta lähtien kattaa koko EUn, eikä pelkästään euroalue. Kiitos. Seuraavaksi Denano. Mikro. Mikrofoni. Komissio puhuu kuuluisasta vapaasta kilpailualueesta ja puhuu siitä, että tämä on sosiaalisen kehityksen perustaa, mutta kilpailu ei ole vapaata eikä se ole reilua. Euroopassa tällä hetkellä sillä järjestelmät ovat aivan liian erilaisia eri jäsenmaissa. Lähetettyjen työntekijöiden direktiivi ei ole tarpeiden tasolla. Se aiheuttaa enemmän ongelmia kuin se ratkaisee. Ja esimerkiksi me näemme maatalouden kriisin myötä, että kilpailuvääristymiä syntyy, kun näitä kuuluisia lähetettyjä työntekijöitä käytetään. Tämähän pahentaa entuudestaan maatalouden kriisiä tällä hetkellä. Uskoakseni on tarpeen harmonisoida Eurooppaa hyvin vahvasti sosiaalista lainsäädäntöä harmonisoida. tähän lisäisin, että emme saa unohtaa myöskään verotuksen harmonisointia, sillä Eurooppa kärsii näistä kahdesta ongelmasta. Sosiaalipolitiikkaa eikä verotusta ole harmonisoitu. Kiitoksia. Kiitos seuraavaksi Paul Chuck. Kiitos, puhemies. Oikeastaan hän puhui jostakin muusta, mutta edellisten puhujien puheenvuoron takia muuta nyt oma sanomaani. Niin mielestäni täysin päinvastainen viesti on oikein. Se, että lisätään kilpailukykyä, niin tätä kautta voidaan vähän lisätä myös sosiaalista turvaa ja suojaa. Mitä taas tulee jäsenvaltioiden tarve, tarpeisiin, toisin kuin edellinen puhuja. Uskon, että on tärkeää, että annamme tiettyä vipuvaikutusta jäsenvaltioille. Kaikkein pahinta sosiaaliturvalle on se, että sääntelemme liikaa emmekä anna toimintavaltuuksia jäsenvaltioille. Kiitos. Nyt annan komission jäsen Tysonille mahdollisuuden vastata Kiitos puheenjohtaja tai puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, minä haluaisin kiittää sydämellisesti tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Monia huomioita on esitetty täällä. Te tuette sosiaalialan kolmen A luokituksen ideaa, mutta kaikki eivät ole aivan samaa mieltä, mitä sitä varten olisi tehtävä. Tietysti monia toimia vaaditaan ja meidän on nyt ryhdyttävä toimiin, mutta ongelmia on kyllä edessä. Kuulin tässä keskustelussa myös, että meidän huolenaiheemme ovat äh, samat. Kriisin jäljiltä köyhyys EU:ssa on kasvanut, vaikka meidän tavoitteemme oli vähentää sitä. Nuorisotyöttömyys laskee joka kuusi, kuukausi, mutta 4,5 miljoonaa nuorisotyötöntä on silti aivan liikaa. Lisäksi pitkäaikaistyöttömyys on laajaa. Sitäkään emme voi hyväksyä. Meidän työmarkkinamme ovat hyvin sirpaloituneet. Sitäkään emme voi hyväksyä ryhtymättä toimiin. Me siis meidän siis on katsottava näitä edessä olevia haasteita. Tietysti me näemme kriisin vaikutukset, mutta maailma on myös kehittynyt edelleen. Me näemme, mikä on väestörakenteen kehitys, perhesuhteet muuttuvat, ihmiset vanhenevat ja lisäksi globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat asiaan. Työmallit ja työelämä muuttuu, tulee uusia yritys, liikeideoita. Meidän pitää totta kai tarjota sosiaalipolitiikkaa, joka suojelee niitä, jotka tarvitsevat suojelua. Lisäksi meidän pitää torjua epätasa-arvoa. Me tarvitsemme suuren, suurimittaisempaa lähentymistä. Tiedämme, että epätasa-arvo yhteiskunnissa myös vähentää talouskasvua, ja se on myös ongelma. Eli tarvitsemme lähentymistä, tasa-arvoa. Nämä ovat niitä tavoitteita, joita me tavoittelemme pääsy työmarkkinoille, sen on oltava tasa-arvoista. Tässä on kyse koulutuksesta muun muassa, eikä tässä ole kyse pelkästään nuorista ihmisistä, vaan myös elinikäisestä oppimisesta. Juuri näihin iskusanoihinkin meidän on puututtava, myös pätevyyteen. Miten voimme vahvistaa sosiaaliturvajärjestelmiä? Kyse ei ole pelkästään siitä, että nämä järjestelmät ovat kestäviä myös taloudellisesti, mutta sosiaaliturvajärjestelmien pitää olla myös asianmukaisia. Niiden pitää äm, puuttua juuri niihin riskeihin, jotka ovat keskeisimpiä. Ja, ja me tarvitsemme emme pelkästään EU-tasoa, vaan myös jäsenvaltioita. Meidän pitää yhdessä kehittää tulevaisuuden visio ja täytäntöönpanonkin pitää olla yhteistä jäsenvaltioiden kanssa. Tässä ei ole kyse pelkästään poliittisesta vastuusta. Me tarvitsemme myös työmarkkinaosapuolia. Ne voivat auttaa niin sanotusti myös diagnos, diagnosoinnissa. Me voimme kehittää yhdessä ratkaisuja. Eli kyse on todellakin yhteisestä ponnistelusta, politiikan ja työmarkkinaosapuolten yhteisestä ponnistelusta. Ja haluaisin todellakin painottaa vielä, että komissio on julkaissut monia asiakirjoja, joissa me määrittelevän sosiaaliset, oike- sosiaaliset oikeudet ja sosiaalisen pilarin. Näillä asiakirjoilla olemme antaneet ensimmäisen katsauksen siihen, mitä tämä sosiaalialan kolmenaan luokitus voisi olla. On tullut ehdotuksia ja sitten me olemme julkaisseet myös asiakirjoja, jotka puuttuvat sekä primäärioikeuteen että johdettuun oikeuteen sekä ö, niin sanottuun ei-sitovaan lainsäädäntöön. Olemme myös määritelleet, miten jäsenvaltiot voivat auttaa komissiota täytäntöönpanossa. Lisäksi meidän pitää tietysti analysoida taloudellisia trendejä tai kehitystä. Tähänkin teemme ehdotuksia paketissa. Minä pyytäisin teitä yhdessä talous- ja sosiaalikomitean, työmarkkinaosapuolten, kaikkien kanssa yhdessä, meidänkin kanssa yhdessä määrittelemään suunnitelman siitä, miten, kuten herra Van de Kenderlekin sanoi, miten voimme tarjota myös lapsillemme hyvän yhteiskunnan, miten voimme luoda sosiaalisen markkinatalouden, joka todella ansaitsee nimensä. Jos onnistumme tässä, silloin olemme todella ansainneet tämän sosiaalialan kolmenan luokituksen. Haluaisin vielä painottaa, että me tarvitsemme talouskasvua. Meidän pitää edistää sitä, mutta talouskasvi, talouskasvun pitää myös johtaa laadukkaaseen työllisyyteen ja kansalaisten suojeluun. Täs, tämä on meille tärkeää. Tämä ei ole pelkkää sanahelinää, vaan todellakin sitoumus, jonka yhdessä monien toimijoiden kanssa olemme antaneet ja jonka haluamme toteuttaa. Meidän on ensiksi määriteltävä tarkasti, mitä ymmärrämme tällä käsitellä ja, ja siksi olemme ehdottaneet tätä sosiaalista pilaria. Tämä keskustelu on laaja mittaista. Jos nyt jotkut sanovat, että ei tehdä työtä sosiaalisen Euroopan puolesta. Silloin voin vain sanoa, että näinä vuosina, kun olen ollut myös Euroopan parlamentin jäsen, en ole koskaan saanut kutsua näin laajamittaisen keskusteluun sosiaalista Euroopasta, joten todellakin meidän on nyt yhdessä ryhdyttävä työhön ja määriteltävä tämä käsite. Näin voimme tehdä töitä kansalaisten puolesta. Ja näin voimme taata, että tulevaisuudestakin Eurooppa on elinkelpoinen ja eh, myös heikommassa asemassa olevat saamat, saavat, ö, saavat hyvän elämän. Kiitos tästä keskustelusta, hyvä puhemies. Odotan innolla yhteistyötä tämän aiheen parissa. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Nyt voimme antaa hetken aikaa, jotta komission jäsen Jourova pääsee tänne eteen paikoilleen seuraavaa keskustelua varten. Euh, Kaikki ovat varmaankin paikalla. Jatkamme työtyä. Siirrymme nyt